Äh, syyskuuta 2015 kokouksessaan tarkastanut äh, Rova Karolin Kalasvainer Heinzin, Rastefano Maulun Jere Nikolaus Chuntisen sekä Eera Auka Silstran valtakirjat ja ehdottaa, että ne hyväksytään. Nimittäin Gras van der Heinzin kohdalla tämä 9. Äh, heinäkuuta alkaen, herra Maulun kohdalla 13. heinäkuuta alkaen, herra Schuntisen kohdalla 20. heinäkuuta alkaen ja herra Silstran kohdalta 1. syyskuuta alkaen. Ehdotan, että hyväksymme nämä valtakirjat. Vastustaako kukaan? Nämä valtakirjat on hyväksytty. Äh, Ranskan vastuuviranhaamaiset ovat pyytäneet